You're not in Bucharest. and Alexander is on the way. Hmm? is on the way for, for Libyen. Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich begrüßen. Hyvät naiset ja herrat, toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi tämän päivän kokoukseen. Onko esityslistaan kommentoitava? Ilmeisesti ei. Toiseksi Pari huomiota. Ensinnäkin ensi vuonna kokouksemme ovat tiukemmissa. Nyt puoli päivää, viime viikolla pari puolta päivää. Me tarvitsemme parempaa varmaa muutta. Ja jotenkin napakassa muodossa nämä kokoukset, niin että niihin saadaan sitten tulkkaus. Katsotaan nyt, miten tämä toteutuu ensi vuodelle, kun minusta tuntuu, että kaikille olisi parempi olla joko täällä tai vaalipiirissä, ei tällaisia yksittäisiä puolenpäivän kokouksia, mutta katsotaan sitten, miten tämä teknisesti onnistuu kun valiokuntien kokousaikoja jaetaan. Meillä on vaalitulos Egyptistä. Vaikka kuinka lasketaan, vain Mosilla on edelleen enemmistö. Kuitenkin ilmeisesti armeijan käyttänyt tätä aikaa rajatakseen valtuuksia, joten katsotaan nyt, ollaanko tästä samaa mieltä, vai onko siellä ristiriitaisuuksia edelleen yhteiskunnassa. Hyvä, että presidentti on nyt kuitenkin sanonut olevansa koko yhteiskuntaa varten siellä. Sehän on tärkeää, kun ajatellaan, mitä voidaan odottaa. Ajatellen myös muslimien veljeskunnan asema on huolehdittava vähemmistöistä myös, jotta voidaan huolehtia siitä, että pitkäaikainen yhteiskunnallinen jako ei voi johtaa kehitykseen, josta kannamme tällä hetkellä huolta. Oliko tästä jotain kommentoitavaa? Ei ilmeisesti, joten siirrymme esityslistalla – eteenpäin kuuman kysymykseen. Sitä, miten siellä on sorrettu Namaste Blanco naisia valkoisissa. Ehkä kollega Tomas Kaminski, jos hän on paikalla, on ilmeisesti, voi johdatella lyhyesti tähän kirjalliseen kysymykseen, joka komissiolle osoitetaan. Olkaa hyvä. Chairman, honorable members. Puheenjohtaja, kunnianarvoiset jäsenet, kiitos, että saan puhua asiasta, joka mielestäni pitäisi olla EUn latinalaisen Amerikan politiikan ytimessä. Viittaan kuuman ihmisoikeuksiin. Kirjallinen kysymykseni Catherine Ashtonille korkealle edustajalle kuulee jatkuvaa sortoa, joka on kohdistunut valkoisiin pukautuneisiin naisiin läsnäämästä Blanco. He vaativat aviemi puolisoitaan, isiään, veljään, poikien vapaaksi. Monet ovat joutuneet vankilaan, heitä on uhkailtu, pahoinpidelty ja Castron kirvesmiehet ovat luokanneet heidän yksityisyyttään. Meidän pitäisi vetää kovasti politiikkaamme suhteessa Havannan kommunistihallintoon. Mietitäänpä vähän faktoja. EU on Kuuban suurin kauppakumppani. Lähes puolet suorista investoinneista Kuubasta tulee täältä. Puolet, puolet, yli puolet turisteista tulee Euroopasta. Havana, the EU should be a third. Eli EU pitäisi ottaa, Havana pitäisi ottaa EU huomioon. Eikä pitäisi olla mikään yllätys, että demokraattisten valtioiden yhteenliittymänä me arvostamme vapautta yli kaiken. Valitettavasti vaikka väitämme, että EU on yksi ulkoisten toimien prioriteeteista olisi demokratian ja ihmisoikeuksien puolustaminen, toimemme paljastavat, että kumman suhteen kaikki on business as usual. Liian usein näiden luonnon kauneus sokaisee meidät, enkä mä näe Kubassa elämisen rikasta totuutta. Äh, köyhyyttä, pelkoa ja valtion sponsoroimaa terroria. Ja 2003 jälkeen monet äidit ovat kuolleet että poikia vapaana. Perheet tarvitaan hajalle. Lapset eivät näe isiään, vaimot miehiään. 2009 neuvosto vahvisti päättäväisyytensä pyrkiä tuloshakuiseen kattavaan vuoropuhelun Kuuban viranomaisten kanssa. Ja halusin kysyä, missä nuo tulokset ovat. Valitettavasti me emme sopeuta politiikkaamme faktoihin kentällä. Ja tuota lyhytaikaista toisin ajattelijoiden pidetyistä raportoitiin vuonna 2011, 2011 verrattuna 1800 sitä edeltävänä vuonna. Aika koittaa, jolloin kumpalaiset päättävät maasta tulevaisuudesta. Minua muistuttaa Castron kuuluisa pohja La historia me observore historia vapauttaa minut. Maailma kääntää tämän toisinpäin. Historia ei anna synnin päästöä, vaan toimitsee sinut murhaajana, joka talloi kuubalaisten ihmisoikeuksia yli puoli vuosisataa. Mitä minä uskon, että historiallinen päivä koittaa, jolloin kuubalaiset saavuttavat vapauden. silloin meidätkin tuomitaan tuon tuomionpäivän jälkeen he kysyivät meiltä eurooppalaisilta, missä te olitte, kun meidät heitettiin vankilaan. Pakotettiin elämään köyhdessä, vaiennettiin, kun puhumme totalitaarista hallitusta vastaan, ja lähetetty maapakoon. Missä te olitte, kun meiltä vietiin meidän ihmisarvomme? Ja olen varma, että Las Damas de Bianco kysyvät, missä te olitte, kun pojat, aviomiehet, veljet, viestiin niin he kärsivät nälkää kastrovankiloissa. Tuosta syystä EU täytyy antaa enemmän tukea ja osoittaa enemmän solidaarisuutta kuuma mielipidevankeja heidän rakastettuja kohtaan. Kumpalaiset päättävät, miten muuttaa kansakuntansa. Yksilönä vaan vain todeta, että, että Castron rikollisen hallituksen toimitsi siinä Abraham Lincolnin sanoi, ne, jotka ristävät vapauden muolta, eivät ansaitse sitä itsekään lopuksi. Vakaasti uskon, että vuonna 1979 kommunistissa puolessa sanotut sanat, jotka Johannes Paavali toinen suurin maamiesten sanoi, antakaa anna henkesi laskeutua ja uudista maa ja tämä maa kansakunta. Nämä sanat toteutuvat pian. Toivon, että tuo, nuo samat sanat ja muutokseenkin muuttavat Kuuban. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Nyt pyytäisin komissiota, anteeksi, ulkosuhdehallintoa. Ulkosuhdehallintoa pyytäisin käyttämään puheenvuoron. Me olemme tässä nyt menettelyssä, jossa ulkosuhdehallinto ei vastaa sen puitteissa, mitä tämän esitetty. Tämä on otettu siksi valikunnan kysymyksenä. Ja tämä on ehkä myös viittaus ulkosuhdehallinnolle nyt siitä, että voitaisiin käyttää tilaisuutta hyväkseen ja ihan ajoissa vastata näihin kysymyksiin, mutta nyt teillä on mahdollisuus ottaa tähän kysymykseen kantaa. Ulkosuhdehallinnolla on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Visentin. Thank you, Mr. President. Um... Kiitos puheenjohtaja. Yksinkertaisesti vain viittaisin vastauksen, joka vasta- lähetettiin arvon jäsenelle 21. päivä toukokuuta, missä puututtiin näihin erityiskysymyksiin, jotka kirjallisessa kysymyksessä on esitetty. Vaikka arvon jäsenen puheenvuoro meni tänään vähän laajemmalle ja viittasi sellaisinkin seikkoihin, jotka kirjallisessa kysymyksessä eivät olleet, joten luvallani herra puheenjohtaja antaisin puheenvuoroni etelän herra Talgirille, joka on ulkosuhdehallinnossa vastuussa Vion alueesta, ja hän voi vastata näihin lisäkysymyksiin vähän täsmällisemmin. Kiitos. Thank you very much, Mr. President. Thank you. Um... Aiken paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan yksinkertaisesti toistaisin, että ihmisoikeuskysymykset, poliittisten vankien kysymykset ja se, että pidätykset, vankitsemiset ovat lisääntyneet, ovat kysymyksiä, jotka ovat varsin tuttuja korkealle edustajalle. Hän seuraa tilannetta tarkkaan. Ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat suhteissamme kolmansiin maihin aivan keskiössä, myös suhteissamme Kuubaan. Vuoden 2008 jälkeen olemme käyneet poliittista vuoropuhelua Kuuban kanssa – Tämän vuoropuhelun aikana olemme käyttäneet hyväksemme kaikkia mahdollisuuksia ottaa yksityiskohtaisesti esiin kaikki nämä kysymykset Kuuban viranomaisten kanssa, myös muilla tasoilla, Havannan edustustomme kautta myös yhteyksissä viranomaisin Kuubassa. Meidän Havannan Edustustomme seuraa hyvin tarkkaan ihmisoikeuskysymyksiä ja on yhteyksissä kaikkiin ryhmiin, jotka ovat olleet tässä mukana, mukaan lukien Lamas de Blanco. Vaikka poliittisten vankien asemasta puhuttaessa ei voida osoittaa ainoastaan yhtä henkilöä, mutta se, että Euroopan unioni poliittisessa vuoropuhelussa aina ottaa esiin poliittisten vankien kysymyksen, on tavallaan kuitenkin vaikuttanut, ehkä voinut vaikuttaa niin, että poliittisia vankeja on vapautettu, ainakin suuri osa poliittisista vangeista. Lopuksi haluaisin sanoa yksinkertaisesti saman kuin aluksi. Ihmisoikeudet ovat suhteidemme keskiössä kaikkialla maailmassa – kaikki maailman maat, mukaan lukien tietenkin Kuuba. Kiitos. Herzlichen Dank, eh, Frau Gomez. Oikein paljon kiitoksia, edustaja Gomez. Mr. Chairman, I would like to... Puheenjohtaja. Kysyisin komissiolta tai ulkosuuden palvelulta. jos voisimme saada vähän lisää yksityiskohtia niistä suhteista, joita EU-delegaatiolla Kuubassa on aktivistien kanssa, ihmisoikeusaktivistien kanssa, mukaan lukien Damas de blanco. Ja Kamiskin kysymykseen liittyen. EU on mielestäni ollut paikan päällä monet aktivistien puolesta. Eli parlamentti on ollut me me myösimme Damaste Blancolle Sahara-palkinnon. Se oli keino puhua EUn äänellä. Me tiedämme, että parlamentin ja muiden toimielimien välillä on äänissä eroja. Parlamentti on ihan oikein ottanut ihmisoikeudet esille. Tämä voidaan myös sanoa kuubalaisista aktivisteista Davas de Blancosta. Mutta minun kysymykseni on, josko Kuuban edustajiston suhteen, onko siellä viranomaiskontaktien lisäksi, ja myönnän, että niitä ne ovat saattaneet johtaa joidenkin aktivisten vapautukseen. Mitä muuta tukea me annamme ihmisoikeusaktivisteille Kuubassa? Ymmärssä Kööpenhaminaan keskustelussa amerikkalaisten kollegojen kanssa – siellä on yksi äänekäs ihmisoikeuksien puolustaja herra Dieth Ballard. Keskustelin hänen kanssaan ja niin hän koki, että tilanne muuttumassa. Hän jotenkin myönsi, että kauppasaarto ei toiminut. Päinvastoin mutta nykymuutosten vuoksi ja Fidel Castron kolman jälkeen muuttuu. Ja ihmisoikeustilanne tulee muuttumaan. Ja tämä on tärkeää että pitää parlamentti perillä ja ulkosuuden palvelun pitäisi olla kontaktissa ihmisoikeuksien puolustajien kanssa. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan muistuttaa tämän valiokunnan jäsenille, että Kuuba on ainut latinalaisen Amerikan maa, jolla on kiinteät suhteet EUn assosiaatiosopimuksen ja yhteistyösopimuksen välityksellä. Tämä epänormaali tilanne ei mielestäni ole mitenkään EUn harteilla. Sen takia kollega Kamiskin tekemä kysymys meille muille. Veto, pitäisi vedota meihin muihinkin parlamentaarikoihin. Hyvä puheenjohtaja, tämän kaltaisen ihmisoikeusrikkomustilanteen edessä, kuten tässä on kyse perusoikeuksista, päästä lähtemään omasta maastaan ja tulla sinne vapaasti, kyllä EU pitäisi antaa yksiselitteinen vastaus, ei mitään epäselvää kaksi jakoista tai byrokraattista vastausta. Vastauksen pitää olla yhteneväisessä linjassa koko Euroopan parlamentin päätös, päät, päätöslinjauksen kanssa. Jos ajattelemme esimerkiksi Saharov-palkintoja, kolme kuubalaista toisin ajattelija on saanut, yksi heistä ei päässyt tulemaan hakemaan sitä. Damas de Blanco ryhmän edustaja ikään päässyt, eikä Guillermo Farinjaskaan päässyt paikalle. Öö, hyvä puheenjohtaja, tässä toimielimessä. Minä olen ollut aikoinaan Keski-Amerikan, Kuuban ja Meksikon valtuuskunnan puheenjohtaja. Me kävimme vuoropuhelua. Meillä oli vuoropuheluja kuubalaisten viranomaisten kanssa. Hyvä puheenjohtaja, jos ajattelemme nyt kriittisen vuoropuhelun synnyttämistä kuubalaisten viranomaisten kanssa, niin silloin tämä parlamentin tahtoa pitää myös noudattaa ja kunnioittaa. Ja että Saharov-palkinnon saajat voivat todellakin tulla ensiksi hakemaan palkintonsa täysin äh, kunniallisissa, kunnioitettavissa, ihmisarvoisissa olosuhteissa, kuten tämä palkinto itsessään jo vaatii. Hyvä puheenjohtaja, ihmisoikeuskysymys tällä hetkellä. EU hän on nimeämässä erityishenkilöä ihmisoikeuskysymyksiin. Me, meillä pitäisi, meidän pitää muistaa tämä, että sillä pitäisi olla universaali planeetanlaajuinen luonne. Ja me olemme olleet erittäin kiinnostuneita vierailuista, kuubalaisten ihmisoikeusvierailusta esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Meidän täytyy kaikkien palauttaa jatkuvasti mieleen tämä keskeinen ihmisoikeus, perusoikeus, perusoikeus ihmisoikeuskysymys. Silloin kun on kyse varsin siitä, että halutaan vastata tämän parlamentin vaatimuksia, jos me haluamme todella noudattaa linjaamme ja myöntää palkinnot ne, niille ihmisille, jotka ovat sen ansainneet. Mehän monet haluaisimme, että suhteet normalisoituvat Kuuban kanssa, mutta Kuuban viranomaisten täytyy tehdä myönteisiä askelia oikean suuntaan suuntaan ja päästää kyseiset ihmiset matkustamaan ja tulla hakemaan heille myönnetty, myönnetty palkinto. Viime aikoina on käyty paljon keskustelua, pitäisikö muuttaa yhteistä, neuvoston yhteistä kantaa tästä aiheesta. Ja mikäli on ymmärtänyt oikein, yksi tärkeimmistä näytöstä, joka olisi todella konkreettinen näyttö olisi todella se, että Kuuban viranomaiset päästäisivät nämä palkitut ihmiset tulemaan tänne Euroopan parlamenttiin ja yleensäkin, että he saisivat liikkua vapaasti. Se olisi konkreettinen näyttö oikean suuntaan. Jos mä ajattelen Kuuban kehityssuuntaa, öö, niin mielestäni meidän pitäisi todeta, että kuitenkin edistystä on tapahtunut voidaan myös todeta, että on vangittu ihmisiä, joiden ei pitäisi olla vangittuina, mutta ihmiset ovat kuitenkin voineet todeta, että heidän, heidän puolestaan järjestetty mielen, mielenosoituksia. Monet ihmiset ovat voineet tulla tänne parlamenttiin hakemaan muita palkintoja, eli heidän puolestaan on osoitettu mieltä ja tämä on tietty askel oikeaan suuntaan. Ich möchte dann vielleicht noch eine Bemerkung machen. Erstens auf das hinweisend, was pari huomiota ensin kollega Salafrankan puheenvuoron. Todella meidän pitäisi pyrkiä huolehtimaan siitä, että palkinto saadaan jaettua monta kertaa näitä kutsuja on aset esitetty, mutta emme halua muuta kuin, että ensin nyt saadaan nämä – palkinnot luovutettua. Ja nythän ajatellaan, että Urman edustaja sai Nobelin palkinnon ehkä samantyyppisesti parlamentin puhemiehen toimiston kanssa voitaisiin katsoa keiden palkinnon saajien ei ole sallittu matkustaa palkintoa vastaanottamaan. Olisi ehkä hyvä asia, jos voisimme tämän ottaa esiin. Ehkä tässä ulkosuhdehallinto voisi olla myös avuksi. Ja ehkä voisimme myös kuulla, mitä tarkoitetaan Lady Ashtonin kirjallisen vastauksen kohdalla, jossa sanotaan, että EU on monta kertaa painottanut sitä, että on jatkettava edistystä siihen suuntaan, että kunnioitetaan poliittisia kansalaisoikeuksia Kuuban kansan osalta. Eli mitä tällaista edistystä on tapahtunut, jonka pohjalta voidaan puhua sitä, että jatketaan tätä prosessia. Teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee kontakteihin, ja toimintaan Kuban rauhanomaisen opposition suhteen voin sanoa, että delegaatiolla on aktiivinen vuoropuhelu. Ihmiset tulevat delegaation keskustellakseen delegaation kanssa ja, ja välittääkseen viestinsä meille tuota viestiä kautta. meidän edustajamme josta myös aktiivisesti käyvät puhumassa rauhanomaisen edustajien kanssa. Edustajista muiden Havanan suurlähetistöjen kanssa osallistuvat ihmisoikeustyöryhmään, jolla on suhteita toisen näyttelijäliikkeen kanssa, mutta se myös jatkuvasti kutsuu ihmisiä työryhmän kokouksiin – keskustellakseen asioita, asioista heidän kanssaan. Mitä sitten tulee erityisiin toimiin toisen näytelmän suhteen? Täytyy, tämä täytyy nähdä EUn kannalta kokonaisuudessaan, eikä ainoastaan ulko kanssa me teemme asioita kansalaisyhteiskunnan suuntaan. Meillä on useampi yksikkö toimimassa siellä ja kaikki meistä EUna ja jäsenvaltioilla on eri kanavia ja eri välineitä, jotka saattavat tai eivät ole tuloshakuisia, olla tuloshakuisia tai eivät ole sitä. Ja tässä täytyy ottaa myöskin kontaktin kohteiden turvallisuus huomioon. Tässä sitten kysymys, onko sopimuksia kumman kanssa. Kumman kanssa ei ole sopimusta, näin samaa mieltä. Kuba on yksi maailma, harvoista maailman maista, joka kanssa sopimuksia ei ole. Nykyiset suhteet Kubaan perustuvat neuvoston yhteiseen kantaan. Keskustelua on siitä, pitäisikö yhteisen kannan säilyä vai pitäisikö se korvata jossain vaiheessa sopimuksella – Tämä keskustelu on jatkunut jo aika pitkään neuvostossa. valtiot ovat tässä jakautuneet. Ei välttämättä 50-50 pohjalta, mutta mielipideeroja on. Kaikki jakavat yleistavoitteet, eli ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisen suhteen erot perustuvat siihen kysymykseen, mikä on paras tapa edistää tuota tavoitetta. Jotkut uskovat, että neuvoston yhteinen kanta on paras väline. Toiset ovat sitä mieltä, että kahdenvälinen sopimus, jossa on asianmukaista sisältöä, sellaista, mitä on kaikkien kolmasien maiden kanssa, tarvitsisi paremmin foorumin ja lisää vääntöä tulosten aikaansaamiseksi. Mitä parlamentti suhteisiin tulee, pari viikkoa sitten olimme Keski-Amerikan delegaation kanssa täällä. Siellä oli myös Kuuban delegaatio. Molemmilla puolilla oli mielipidettä, että parlamentin pitäisi tavata toisiaan. Ja ajateltiin, että Euroopan parlamentti voisi olla jonkinlaisessa kontaktissa Kuuban parlamentin kanssa ja Kuuban lähettilä sanoi, että hän välittää tuon viestin Havannaan. Ja mietin tässä ääneen. Tarvitseeko tämän mahdollisuuden myöntää Sahra-palkinto useille kuubalaisille, jotka eivät ole voineet jotka ovat ole voineet henkilökohtaisesti vastaanottaa palkintoa. Ja loppukysymys koski edistyksen jatkumisesta, jatkumista. Me uskomme, että vaikka nykytilanne ei ole täydellinen, on kuitenkin erilainen kuin pari vuotta sitten. Voimme keskustella sitä, onko ero pieni vai suuri. Ja se, että erittäin suuria määriä poliittisia vankeja vapautettiin, olivat vapauttamisen ehdot mitkä tahansa, se on jonkunlaista muutosta. Joten rohkaisisimme Kuuban viranomaisia etenemään tuolla tiellä ja vapauttamaan kaikki jäljellä olevat poliittiset vangit ja kunnioittamaan kaikkia poliittisia oikeuksia, niin kuin me haluaisimme Kuubassa. Ah, ah, Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Halusin vain sanoa, puheenjohtaja, että office. And, uh, unless, I'm, I'm so... Olisin ollut ihan tyytyväinen Kalkan edustajan vastauksen siinä asti, kun kuulin tämän kommentin yhteyksistä niin kutsuttuun parlamenttiin Kuubassa. Ei Kuubassa ole mitään parlamentin kaltaistakaan. Siellä on vain elin, joka on kommunistihallinnon asettama. Kun haluamme, että meitä kohdellaan arvokkaana Euroopan parlamenttina, joka on Euroopan kansalaisten suoraan valitsema. Emme voi sallia mitään virallisia yhteyksiä sellaisen toimielimen kanssa, joka ei mikään parlamentti olekaan – vaan joka on asetettu diktaattorin puolelta. Meidän pitää olla yhteyksissä viranomaisiin samalla tavalla kuin jotenkin joudumme käsittelemään terroristeja tai rikollisia, jotka ottavat panttivankia. Ymmärrän tämän, mutta pyytäisin nyt kuitenkin, ettei sanota, että meidän pitäisi olla yhteyksissä parlamenttiin, joka ei ole parlamentti. Ja toinen huomio, jonka haluaisin esittää nyt lopuksi, on se, että haluaisin sanoa, että olen todella huolestunut siitä, että Kuuban kysymystä parlamentissa voidaan jotenkin käsitellä tällaisena vasemmisto-oikeistokysymyksenä. Mielestäni se ei ole siihen sopiva. Minä tarkkailen Kuuban tilannetta hyvin tarkkaan. Tiedän, että Kuuban vankilassa olevien taustat ovat hyvin erilaisia. Kommunisteja, kristittyjä liberaaleja on siellä vankilassa. Ei näitä ihmisiä yhdistä sama poliittinen näkemys, vaan toisin ajattelijuus. Minusta taistelu Kuuban puolesta on taistelua aidon demokratian puolesta. Minulla on paljon yhteyksiä toisin ajattelijoihin Kuubassa. Ja tässä todella selvää on se, että nämä ihmiset vankasti uskovat Euroopan unioniin. Ovat todella vakuuttuneempia siitä, että Euroopan unioni on Kuuban ystävä kuin Yhdysvallat. Meidän on muistettava, että nämä ihmiset ihan poliittisesta taustasta riippumatta. ovat nyt vankilassa ja siellä uskovat meidän arvoyhteisöämme Ja toivon, että meidän arvoyhteisömme Euroopan unioni auttaa näitä ihmisiä Saman vapautensa takaisin. Kiitos. Näin tuo esityslistan kohtaan saatu päätöksen. Ei, olkaa hyvä vielä. Kiitos puheenjohtaja, kun en pystynyt aiemmista sanomaan. Olen aina ollut vakuuttunut siitä, kuinka tärkeää on säilyttää hyvä vuoropuhelusyhde Kuuban yhteiskuntaan ja hallitukseen. Mutta EUn ulkosuhdepalvelun pitää myös ymmärtää, että mikä tahansa muutos tai edistys näissä suhteissa, sen pitäisi olla yhtä pitävä – yhtäpitävä Sahrov-palkinnon asianmukaisen tilanteen ja olosuhteiden kanssa. EU on demokraattinen laitos. Me olemme täällä, edustamme demokraattista toimielintämme puolemme ihmisoikeuksia ja Euroopan parlamentin täytyy, sitä täytyy kuunnella. Euroopan parlamenttia täytyy kuunnella toimielimenä, joka valvoo myös demokraattisesti toimeenpanevaa elintä, joka myös antaa sanktioita silloin, kun Lissabonin sopimusta ei noudateta assosiaatiosopimusten puitteissa. Minä minä sanoin tämän jo eh, Kuuban entiselle suurlähettilölle ihan ystävällisissä merkeissä, että meidän täytyy todella ratkaista tämä ongelma. Euroopan parlamentti puolustaa tietysti myös aina ja nyt tälläkin hetkellä. Eh, me olemme puhuneet aiemminkin siitä me haluamme nimittää ihmisoikeusedustajien, mutta sen pitäisi myös noudattaa näitä minimisvaa, minimivaatimuksia, kun on kyse perusihmisoikeuksista, eli pitää voida matkustaa pois omasta maastaan täysin luvallisesti danke Paljon kiitoksia. Kiitos. Ja sitten pitäisi varmasti katsoa, ketkä eivät voineet vastaanottaa tätä Saro-palkintoa vielä. Sellainen luettelo laadittaisiin ja kolmanneksi ehkä ajattelen tuota yhteistä kantaa. Jos sopimus on, niin Euroopan parlamentin pitää sitä puoltaa. Ongelma on tietenkin, että Ensin pitää saada yhteinen kanta neuvostossa ja sitten vielä kuultava parlamenttia. Voin pohtia, miten tällaisissa tapauksissa toimittaisiin, koska on ajateltava, että me halua tilannetta, jossa parlamentin valvonta jää kokonaan pois. Koska yhteinen kanta ei vaadi parlamentin hyväksyntää. Pitäisikö se jättää tähän eikä mennä pidemmälle? No tätä voidaan pohtia. Voisimme käydä tästä yleisempää keskustelua. Varmaankin. Jotta tämä asia saataisiin kerran todettua. Mä todeta vielä, päteekö tämä muissakin tapauksissa. Ajattelen siis juuri parlamentin asemaa. Seuraavana esityslistan neljä keskustelu Libyan tilanteesta Alexander Graf Lambsdorffin kanssa. Hän on EUn vaalivalvonta tai vaalien arviointitiimin johtaja. Meidän on tietenkin ajateltava, että YK oli tässä oikeastaan johtavassa asemassa Libyan vaalitukiohjelmassa. Olimme siinä mukana YK työssä ja Abu Shagwar tavattiin vähän aikaa sitten ja ehkä kollega Lambsdorff voi kommentoida tuoremmasta tilanteesta – Logistisista syistä hän vaaleja myöskin lykättiin heinäkuun alkuun. Olkaa hyvä. Ei mitään ongelmaa, puhun englantia. Ja jotta kollegat tietäisivät, missä maassa nyt juuri mennään. On tärkeää muistaa, että Tripoli kaatui vasta 24. huhtikuuta 2, elokuuta 2011 ja vaalit on 7. heinäkuuta 2012 suunniteltua. Joten Trivalin kaatumisen ja vaalien välillä on vain alle vuosi. Se on äärimmäisen lyhyt aika. Ja jos Libian tilanne ne tarkastelee, täytyy tunnustaa, että kaikista ongelmista huolimatta kehitys on mennyt aika hyvään suuntaan vaalien suhteen. ei ole mitään keskustelukumppania, joka tuomittisi vaaliprosessin tai joka ei haluaisi, että se on rauhanomainen ja menestyksekäs. Päinvastoin. Kaikki ovat kiinnostuneita ja toivovat onnistuneita vaaleja. Vaalipäivä on lykätty, mutta totesitte. Se oli ennak- sen oli ennakoitu olevan 19. kesäkuuta, mutta teknisistä ja juridista syistä päivämäärää ei voitu noudattaa. 7. heinäkuuta päivämäärää voidaan suhteellisen luottavaisesti pitää toteutuvan. Mistä vaaleissa on kysymys? Tämä kansallinen siirtymäkauden neuvosto, sen tilalle tulee yleisesti valittu parlamentaarinen elin kansallinen kongressi. Tämä, tämä JNC, tämä kansallinen kongressi, tulee sitten nimittämään perustuslaillisen komitean, johon kuuluu 60 miestä ja naista, jotka laativat toimivan perustuslain maalle vuosi Tripolin kaatumisen jälkeen. Maalla ei ole siis vielä perustuslakia. Tilanne ei voisi olla hankalampi, mutta kaikki haluavat, että vaalit onnistuvat mitä vaalien valmistelun suhteen on tapahtunut äh, vaalilista laatimisessa. 3,5-2,9 miljoonaa ja rekisteröityi vaaliluetteloihin. Se on menestys. Vaalikampanja alkoi 18. kesäkuuta. Se ei ole vielä päässyt vauhtiin. Me kaikki poliittisissa puolueissa tiedämme, miten hankalaa kampanjan pyörittäminen on ylipäätänsä. Ja tässä on kyseessä poliittisista puolueista, jotka pystyvät aloittamaan toimintansa vasta Tripolin kaaduttua ja kun maanpakolaiset ovat palanneet Libiaan. Järjestelyt eivät ole mahdollisia sen diktatuurin aikana, kun puolueet olivat laittomia. Kaikki perusrakenteet, toimistojen vuokraaminen, henkilöstökysymykset, kampanjastrategia, kampanjaohjelma. Ei mikään ihme, että vaalit eivät ole vielä vauhtiin päässä. Odotamme, että tunnelma tiivistyy vaalien alla. Puolueita, ainakaan kanssa olen puhunut, puolueita on 142 kaiken kaikkiaan. Siinä on melkoinen määrä. Mutta muutamaa puolelta pidetään vaalitulosten suhteen lupaavampina. Olen puhunut jonnekin kanssa – ja silmipistävä, että niiden vaaliohjelmat ovat suhteellisen samanlaiset analyysimme pohjalta. Äänestäjän päätöstä ohjaavat kysymykset, jotka eivät niinkään liiku poliittiseen filosofiaan, vaan enemmän mikä puolueen suhde on Libyan itä länsi Benghazi on esimerkiksi jäänyt varjoon Gaddafin aikana – Benghazi Tripolin jakoon valitsemassa itä-länsijakoa. Mitä johtajat toimivat vallankumouksen aikana? Kuinka uskottava puolue on vallankumouksen aikaisten toimien suhteen? Miten luotettava tai lupaava puolueen johto on ehdokkaiden tausta on? Tämä ei, ei aivan liity eurooppalaisen poliittiseen filosofiaan ja poliittisiin perheisiin. Tämäkin kannattaa muistaa. Maan yleinen turvallisuustilanne on vielä erittäin vaikea. Keskushallinto ei kontrolloi Libian aluetta kokonaisuudessaan. Paikalliset militiat, sotajoukot, jotka hallitsevat omia alueitaan, ovat yhä toiminnassa. Osakkaat eivät aina vastusta paikallista militiä, koska ne tarvitsevat perusturvallisuuspalveluita, kun valtiollisia rakenteita ei ole. Tätä ei kaik, ai, pidetä kielteisenä, mutta pitkällä aikavälillä ja poliittisesti ajatellen on ratkaisevaa, että kansalliset viranomaiset, että niillä on yksin oikeus vallan käyttöön. Valtio on pyrkinyt tähän perustamalla näitä ylimpiä turva, ylimmän turvallisuuskomitea, mutta tämä rakenne on aika salaperäinen tavallaan. Nimellisesti sillä on 110 000 jäsentä. Olen kuullut luvun 60 000 palkkalistoilla ja 5 000, jotka tulisivat töihin. Vaikea sanoa, että kuinka moni työtään tekee täällä turvallisuusneuvostolla. Kansallinen poliisien kentällä – se toimii sellainen kansallinen komentokeskus, mutta se on suhteellisen heikoilla verrattuna voimakkaasti asestautuneisiin sotilasjoukkoihin ja osaan turvallisuusneuvostoa. Turvallisuuden kannalta on myöskin aikaisempien vallan kumouksellisten taistelijoiden integroitit tuorit. Ja tämä liittyy maan taloudellisiin näkemiin. tulojen vuoksi Gaddafin hallitus maksaa tukiaisia suurelle osalle väestöä. Ihmisillä oli kolme neljä työpaikkaa, saavat palkkaa kaikista, eivät voineet mennä kaikkiin. Toimivan talouden luominen on hallituksen isompia haasteita. Ylitulot jatkuvat. Väestöstä 40 prosenttia on alle 18-vuotiaita. Eli näette, että työpaikkojen luominen ja näkymien luominen on myöskin kysymys ihmisarvosta maassa. Ahtaako jokin häiriötä vaaliprosessissa? Useimmat vuoropuhelussa olevat kansat eivät näe, että tällaista tapahtuisi kansallisella tasolla, mutta, mutta tyytymättömyyden taskuja on, jos näin voi sanoa. On pieni mutta äänekäs federalistinen liike idässä halusi jakaa maan näihin perinteisiin kolmeen provinssiin, jotka maassa oli ottomaanien aikana. Ne ovat protestoineet, mutta Benghazissakin vaaliluetteloissa on paljon väkeä, joten muodollisesti he ovat yhtenäisyyden puolesta. Ja sitten salafisti mielenostuksia silloin tällöin. Heitäkin eniten Dornan kaupungissa idässä ja vähän muuallakin. Heillä oli Bengaasissa protesteja, jossa turvallisuustilanne on räjähdys niin kuin Tripolissa, näin pari päivää sitten viimeksi. Mutta federalismia tai salafismia pidetään pidetä riittävästi vahvana tai numerisesti isona, jotta vaaliprosessi ajatusi raiteilta. Mutta tämä on alustava arvio. Vaalilailla omat dynamiikkansa. Vaaleja ei ole ollut vuoden 65 jälkeen. Saamme nähdä, mitä tapahtuu. Pari asiaa vielä. Väestö haluaa onnistuneet vaalit. Oli kahdet onnistuneet paikallisvaalit. Toiset Bengassa sisä ja toiset tässä, Mutta demokratian terminologia on vierasta monille. Kun puhutaan puolueista, parlamenttiryhmistä, miten demokraattista työtä tehdään. Tämä on uutta monille. Joten vaaliprosessi on aluillaan, ei lopullaan. Toinen on enemmän, kommentti on enemmän sisäisen käyttöön. Kuten huomasitte, olen vaaliarviointiryhmän johtaja, en vaalivalvontaryhmän jäsen. Turvallisuussyistä päätimme, että täysin mittaista vaalivalvontaryhmää ei voitu lähettää erityisesti etelään, mutta meillä on arviointiryhmä, jota vetää MEPPI. Tämä on poikkeuksellista. Tämä uusi rakenne, meillä on 21 asiantuntijaa kautta maat tiimeissä ja ydintiimi Tripolissa. Tämä on erilainen kuin yleinen tarkkailu- ja arviointiryhmä. Yleensä vaali on isompi ja arviointi pienempi. Mutta tämän maan tapauksessa ajateltiin tätä lähestymistapaa, jota ei olisi läsnä näkyvillä, niin kuin halusimme. Ja halusimme näyttää, että haluamme olla osa muutosprosessia. Tässä on alustavat kommenttini. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Thank you. I just would like to thank Alex. Kiitos. Haluaisin vain kiittää Alexander Lambsdorffia. Tämä oli erittäin hyvä briefaus. Hänen kantansa vastasi kovasti omaa käsitystäni tilanteesta. En keskity tässä sinänsä koko, ainoastaan vaaleihin, vaan laajemmin koko kuvaan. Vaalit ovat hänen erityisalansa, mutta sanoisin, että ensinnäkin on tärkeää, että kaikki todella ymmärtävät, että nämä vaalit ovat todella tärkeät siinä mielessä, että näin mahdollistetaan tällainen elin, joka nimeää, elinen, joka sitten luo tuon perustuslain. Mutta tärkeää on myös, että huolehditaan siitä vallasta ja voimattomista, mikä syntyy vaalien kautta – pitää siis kiinnostaa vaalien boikotoiminen, vaan kaikki todella tuntevat, että tämä on ratkaisevan tärkeä ajatella Libyan tulevaisuutta. Tämän sanottuani olen tavannut pienen ryhmän, jonka Alexander mainitsi, joka on puhunut federalismin puolesta äänekkäästi. Herra Ahmed al jolle myönnettiin Tarvin palkinto viime vuonna. Hän on todella johtohenkilön No melkein iäkäs, kun tapasin hänet ja kymmenen muuta henkilöä vähän aikaa sitten Bengasissa, huomasin, että siellä on varmasti oma asialistansa heillä. Mutta kun tapasin ihmisiä, myös sellaisia, jotka ovat hyvin päättäväisesti puhuneet siitä, että Bengasin on saatava investointeja, jotka on jäänyt kokonaan syrjään Gaddafin aikana. Nämä ihmiset myöskin ajattelevat, että tämä ryhmä on hyvin marginaalinen eikä heijastele Bengaasin ihmisten kantoja laajemmin. Tapaamisissani heidän kanssaan minun on sanottava, että he esittivät itsensä voimana, joka on vastavoimana tavallaan voimille Libyassa, kuten Alexander sanoi myös. Varmasti siellä voidaan nähdä, että salafistit ovat järjestäytymässä ja Egyptin vaaleista ehkä saadaan muslimin veljeskunta inspiraatiota, mutta ehkä tässä on vähän tällaisena tekosyynä tällainen ajatus vastavoimasta. Ja Bengasin ihmiset eivät myöskään mielestäni oikein tue tätä liikettä, joten tämä itä-länsi jakautumiskysymys ei mielestäni ole kovin keskeinen siellä. Kaiken kaikkiaan turvallisuustilanteesta, kuten Alexander on sanonut, tilanne on todella kaikkea muuta kuin hyvä. Koska, kuten hän on sanonut, hallinto, keskushallinto ei siellä valvo koko aluetta eikä kukaan, koska suureksi osaksi on kyse aavikosta ja jos ajatellaan pääkeskustoja, niin tilanne on silloin toinen, mutta siellä on tietenkin myös näitä ongelmia näiden sotilaallisten joukkojen kanssa, jotka nyt voivat taistella siellä aseistettuna, mutta minä haluaisin sanoa, että meillä ei ole tässä tällaista varsinaista Irakin tai Afganistanin kantaista vastavoimaa, vaan nämä ovat yksittäisiä väkivallan tekoja. Viime viikolla luin siitä, että sata ihmistä kuoli Sintanin ja Mesasin jokojen välillä, mutta nämä ovat tällaisia vanhoja kiistoja, ja oikeastaan Gaddafi on halunnut hallita hajoittamalla. Ja tässä tekisin johtopäätöksen siitä, missä mielestäni EU voi olla suurestikin vaikuttamassa, siis tukemassa ponnisteluita, joilla saadaan aikaan sovintoa, niin että vanhat kiistat saadaan sovittua. Tälle on todella tarvetta ja viimeksi kun alueella kävin, minun teki suuren vaikutuksen, kun tapasin traagisen konfliktin Misratin niin ihmi- sitten Jatauakin. Se on siinä lähellä oleva kaupunki, joka oli yksi Gaddafin pojan halusan pitämä alue, jota käytettiin Misratan pommittamiseen. Nyt täältä alueelta ihmiset ovat pakolaisleireillä kaikkialla ympäri Libyaa. Tapasin muutaman tunnin ajan näitä pakolaisia ja tämä on todella surullista kyse on sodan uhreista, uhreista, jotka ovat esimerkiksi todella organisoitujen raiskausten, naisten ja miesten raiskausten uhreja. Nämä ovat todella traagisia tapahtumia. Meidän pitää saada aikaan vuoropuhelua, mutta samalla perustuen oikeuteen. Tämä on ala, jolla jos haluamme tukea Libyan rakentamista. Meidän pitää olla vaikuttamassa myös siihen, että oikeuslaitosta uudistetaan. Me olemme nähneet jo tuon ongelman kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Paljon on siis todella tehtävä. Haluaisin lopulta vain siis sanoa, että minulla on sellainen käsitys. Nyt onneksi meillä on siellä lähettiläs ollut toukokuusta lähtien – ja on pidemmän aikaa. Olen tyytyväinen hänen tekemänsä työhön, mutta koordinoinnin vahvistaminen on tarpeen. Kunnon henkilöstö sinne paikan päälle on tarpeen. Sitä siellä ei vielä ole. Ja sitten paljon koordinointityötä täällä Brysselissä ulkosuhdehallinnon ja komission välille. Meidän pitää saada komissio liikkeelle tekemään työtä, jota komissio osaa tehdä, ne on sillä on varoja. Ja tämä koordinointityö, ja tähän haluan päättää puheenvuorotyönne, sen pitää tietenkin koordinoida myös jäsenvaltioiden toimia. Minä jaoin jäsenille raportin. Jos teitä kiinnostaa viime matkani tulokset, niin voitte tutustua siihen. Ja sanoin siellä raportissa sen, että mielestäni meidän pitää nähdä, että ulkosuhdehallinto todella nyt koordinoi jäsenvaltioita, kun tämä on vaarallista aikaa, kun jäsenvaltiot palaavat vanhaan tapaan, että Ranska yrittää myydä Gaddafille – voimalla ja Perluskooni kantaa huolta maanmuutosta ja niin edelleen. No, tässä ainakin oli syitä sillä, että tämä puitepäätös haluttiin. Nyt ollaan periaatteessa tilanteessa, jossa on vaarana, että palataan tähän. Olen nähnyt, että libyalaiset ovat kääntyneet meidän puolemme. Tämä rajaturvallisuuskysymys. Tässä EU on kantanut vastuuta kansalaisyhteiskunnan ja viestinnän osaksi. Ettekö te eurooppalaiset saa tässä nyt asioita hoidettua niin, ettei saada kolmea neljä ehdotusta eri jäsenvaltiolta, vaan että yksi vain EUlta? Tämä mielestäni selkeästi osoittaa sen, että meidän täytyy pyytää Lady Ashtonia, ettei hän ole liian varovainen siinä, kun hän lähtee koordinoimaan jäsenvaltioiden toimia. Kiitos. Paljon kiitoksia. Puheenjohtajan mikrofoni. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollega Lambsdorffia, ei vain tästä tiedosta, jota hän meille tarjoi, kun hän oli vaalitarkkailu toimissa Libyassa, mutta hän on myös johtanut tätä asiantuntijavaltuuskuntavierailua, jotta voisimme saada poliittista tietoa EU- ja erityisesti meidän parlamentille voimme näin osoittaa tukeamme tässä Libyan ylimenovaiheessa ja tällä tavalla voisimme positiivisesti <clears throat> vastata tähän kutsuun, jonka presidentti ja tämän kansallisen, kansallinen neuvosto lähetti meille kutsun tulevierailemaan maahan. On todella ilmiselvää, että tiedämme mikä on turvallisuustilanne maassa ja kuinka heikko institutionaalinen tilanne maassa tällä hetkellä on. Tässä kontekstissa ymmärrämme varsin hyvin, että vaaliprosessin järjestäminen tässä heikossa tilanteessa synnyttää paljon ongelmia, mutta tot, uskomme, että eteenpäin on mentävä. Minä haluaisin kysyä edustaja Lapsdorfilta, kun hän oli täällä vaalitarkkailuryhmällä. Äh, miten se aikoo viedä tietoa YKlle, mitä tietoa tulemme saamaan, tuleeko muita tarkkailuryhmiä lähetettäväksi esimerkiksi äh, Arabiliiton tai Afrikan, Afrikan oau järjestöön näihin muihin näin tuleviin islamijohteisiin maihin, mitkä tulevat olemaan ne äh, tiedottamiskeinot meille, joista voimme saada tietoa, miten myös tullaan miettimään poliittisten puolueiden rahoittaminen, josta edustaja Lamsdor puhui, jotka ovat osallistumassa näihin useisiin vaaleihin, joista hän puhui, jotka minä mainitsin näistä useista eri maista. Puheenjohtajana mikrofoni. Chairman, and I too appreciate the, the brief. Kiitos. Minä pidän briefausta tervetulleen. Myös varapuheenjohtaja puheenjohtajan verollinen jälkeen oli hyvä, mutta pitkän aikavälin näkemyksessä olen vähän varovainen ICC-delegaation ja äh, kidnappuksen jälkeen. Olet aika rohkea sen jälkeen, kun menit sinne. Sitten on kysymys siitä, että sarjan perustuslaissa. Ja Egyptin voitto varmaan välttää sen ja Saidin tuomioistuin ja tämä oikeuslaitos, nämä siirtymiskautta kautena, miten näitä näiden tapahtumien jälkeen ja kaikkien näiden klaanien ja kilpailevien ryhmien välisten suhteiden hoitaminen sitten etelässä turvallisuusongelma. Katarista ja Persialaiselta tuli aseita vyörymällä osaan Tuoregien ja islamistien käsissä sillä Malin raja-alueella siitä on tullut merkittävä turvallisuushaaste, ei ainoastaan Libialle, vaan myös Algerialle ja pitemmällekin. Minua huolestuttaa salafistien voima. Egyptin tapahtuvat inspiroivat heitä. Ja sitten berberit, jotka ovat varmasti tyytymättömiä siihen, että he taistelevat paljon, tekevät paljon taistelutoimia koftin aikana, mutta he ovat sitten jääneet vähän ulos kuviosta, kun että hedelmiä jaetaan. Ja sitten nämä perinteiset jaot, jotka palautuvat antiikkiin, tulevat näkyville. Se on tässä liberaalisten asia ratkaista. Sitten on kysymys, onko olla valla kuninkaisella perillä mitään roolia. Tapasin hänen korkean ylhäisyyteensä Mohamed Al-Zanussin, joka on maanpaassa Lontoossa. Hän on tietysti innokas auttamaan. Ja voisiko hänellä olla joku puolivirallinen rooli, niin kuin jossakin muussa maassa kuin Afganistanissa. Ja sitten öljyhinnan putoaminen maailmankaupassa, se aiheuttaa paineita hallitukselle, missä tilanteessa talous on, kun öljyn hinta on tippunut ja tuotanto on vielä 100 prosenttista. Tarvitsevatko kansainvälistä rahoitusapua vielä? Dziękuję, panie przewodniczący. Krótkie pytanie do Aleksandra. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti edustaja Lambsdorffille. Monissa uusissa demokratioissa tällaisia aivoreihiä tai oikeastaan säätiöitä, säätiöitä Euroopasta tai Yhdysvalloista on nähty tärkeässä roolissa. Egyptissä esimerkiksi on melko paljon kiistaa tällaisten aivorihien ja säätiöiden toiminnan ympärillä. Haluaisin kysyä, mitä nykyhallinto ja tärkeimmät liikkeet siellä ovat mieltä tällaisista aivoriista tai säätiöistä, jotka tekevät siellä työtä demokratian eteen ja koulutuksen eteen esimerkiksi. Kiitos. ich habe auch eine Frage Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen Alexander Valittaistelun laittamisesta Kataria, Saudi-Arabia rahoittivat pitkälti vaaleja Egyptissä tukien salafisteja ja muita. Tiedämme, että Katar ja Saudi-Arabia myös rahoittavat tiettyjä osia, joten Onkohan tällaista samantyyppistä strategiaa nyt Libyassa nähtävissä? Sinulla on puheenvuoro. Also, äh, vielen Dank für die Fragen. Vielen... Oikein paljon kiitoksia kysymyksistä ja suuresta mielenkiinnosta. Aloittaisin kysymyksellä, joka liittyy missioihin. Ja tämä liittyy tähän Aivorihin ja kysymykseen muihin kansalaisjärjestöihin, jotka maassa toimivat. Carter-keskus lähettää ryhmän sinne. Aris, brittiläinen organisaatio, lähettää myös väkeä. Kansallinen demokraattinen instituutti NDI Yhdysvalloista on erittäin voimakkaasti läsnä. Se on ollut syyskuusta lähtien kentällä Libiassa. Se on aika merkittävä ovat lähinnä työskennelleet kotimaisten valtarkkaiden kanssa. Me kauttaa kovasti ja ovat työskennelleet myös poliittisten puolueiden kanssa. Heillä ei ole arviointia tai tarkkailumissiota, koska he tekevät muuta työtä. He tukevat voimakkaasti kotimaisia vaalitarkkailijoita. Lätäisen, että Afrikan unioni ja liiga ilmestyvät paikalle. Olisin yllättynyt, jos he eivät tulisi paikalle vähän ennen vaalipäivää. Ja kuten tapana on, olemme yhteistyössä näiden missioiden kanssa läheisesti ja briefaamme heitä oppimastamme. Jotta saamme arvion tilanteesta, joka on, perustuu hyvään tietoon ja kerää missioiden tietoa. Tämä on tärkeää, koska kaikki missiot ovat pienikokoisia. Kukaan ei lähetä 150 ihmistä ympäri maata. Se on mahdotonta. Ja Charlesin näkökohdat sitten sanat, että suhtaudut varautuneemmin pitkän aikavälin kehitykseen. Minä puhun äh, tästä tilanteesta. Olin siellä pari päivää, tulin lauantaina. Puhun nykytilanteesta ja minulla oli hyvin alustava arvio siitä, minne vaali prosessi voi mennä seuraavina viikkoina kesän maa, joka on heräämässä vuosikymmenien painajaisesta ja poliittisista rakenteista. Kysymys siitä, onko syytä olla varautunut, aina pitää olla varovainen, mutta minä tulen pahamainen sen optimistiselta alueelta Saksasta. Teen senkin selväksi. Charles kysymyksesi kuningasperheestä. Minun vuoropuhelukumppani eivät ole häntä maininneet. En ole kysynytkään. Heitä ei ole mainittu. En ole huomannut, että olisi keskustelua kuningasperheen palusta. Ei niin, että jotkut ajattelisivat näin, mutta tämä ei ole poliittisesti relevantti teema. Öljyhinnan putoaminen, nyt se on alle 80 dollaria. Maan varannot ovat sellaiset, että 90-70 välillä öljyhinnan kanssa pärjätään. Pitkällä aikavälillä Libya tarvitsee ra- ei tarvitse rahaa, mutta se, mikä heitä kiinnostaa, on rakentava apu, joka tukee Libyan kansallista suverenisuutta, kunnioittaa sitä, että tämä on lib- prosessi. Se, että maasta tosi poliittisesti kohtuullinen Raha ei ole iso kysymys. elman rahasta on huhuja. On huhuja rahoituksesta tietylle ryhmille jostakin maista, missä ei ole kyennyt vahvistamaan näitä huhuja. Olemme olleet paikalla vasta noin kaksi viikkoa. Me vaalikampanjan rahoituskysymyksiin. Auditointi tullaan tekemään. Kaikkien puolueiden täytyy esittää kuitit vaalien jälkeen auditoijalle. Nähtäväksi ja kuinka tehokas tämä väline on, kuinka luotettava. Mutta ei voi sanoa, että olisin nyt vahvistamaan mitään tuollaista. Ja sitten Chasin pointti turvallisuuskysymys. Ei sitä ennen sharia ja perustuslaki ja islamistien vaikutus. Haluaisin tehdä yhden asian aika selväksi. Libya on perinteinen yhteiskunta, ei mikään ekstremisti yhteiskunta. Se on perinteinen islamilainen yhteisö. Ihmiset arvostavat näitä peri- perinteitä ja ryhmien välillä on siitä, kuinka maallisesti tai uskonnollisesti perustuslaki pitäisi tulkita. Kukaan ei pidä sharia maan lain lähteenä. Mutta tälle, no tälle lähteelle voi rakentaa kovin erilaisia taloja. Heidän tulkintansa islamilaisesta oikeudesta on osa vaalikilpailua. Se on aika selvää. Lopuksi Charles. Etelä on vaikea. Aseet, Mä rajavalvonnan puute. Vaaleissa on se aiheuttaa erityisongelmia. Mutta tämä on laajempi poliittinen kysymys. Miten al ja Magrebin al nousu, miten sen kanssa tehdään Pohjoismallin kansannousu? Siitä pitää puhua poliittisessa kontekstissa. Ja lopuksi loppukommentti Jotkut väestöryhmät pelkäävät jäävänsä edustuksellisen järjestelmän ulkopuolelle ja kansallisen kongressin ulkopuolelle. Ja kiinnostavaa on, että Libya on valinnut vaalijärjestelmän, joka on hyvin monimutkainen. Siinä on suhteellista ja enemmistö vaaliperiaatetta. Ja siellä on puoluelistat ja yksittäisiä ehdokkaita. Jossakin vaalipiireissä ihmiset, ihmisillä on kaksi ääntä. Meillä on Saksassa ollut tämä järjestelmä 60 vuotta useimmat eivät vieläkään ole ymmärtäneet, kumpi näistä kahdesta on tärkeämpi. En tiedä, mitä tässä käy, mutta toivomme, että tämän järjestelmän monimutkaisuudesta huolimatta, ja on alueita, joissa on aina sitä suhteellinen vaalitapa, ja on alueita, joissa on aina sitä enemmistö vaalitapa myöskin. Tämän järjestelmän kautta tietyt väestöryhmät, berberit ja jotkut muut vähemmistöt, Toivomme, että tämä monimutkainen vaalijärjestelmä tuottaa tuloksen, jossa kansallinen äh, neuvosto on kaikille, kaikkea tyydyttävä. Kiitos. Varmasti pitäisi ajatella tuota rahoitustilannetta. Ehkä tässä pitäisi käydä keskustelua Katarin asemasta esimerkiksi. Minulla on usein sellainen tunne, että tässä on kaikenlaisia agendoja, joista varmasti voisi keskustella. Käsittääkseni Alexander myöskin tuo demokratiarahasto, siitä voidaan sanoa jotain. Niin muissa asioissa lyhyesti vain. Ojesääntö on nyt hyväksytty. Ja voin väittää tämän totta kai mielelläni kirjallisena, mutta tämä selvisi viime viikolla, kun olin Libyassa. Kaiken tärkein kysymys meidän valiokunnallemme on demokraattisesti tasapainoinen hallintoneuvoston kokoonpano. Tuo tavoite on nyt turvattu, kun on turvattu yhdeksän paikkaa hallintoneuvostosta – parlamentille. Muissa rakenteissa tätä ei ole. Ei ihan toimielimellinen ainoastaan, vaan poliittinen myös. Ja kun on demokratiarastusta kyse, niin se on erittäin hyvä asia. Pyytäisin ehkä, että puheenjohtajakokouksessa voitaisiin nyt aloittaa se prosessi, miten nämä nimitykset hoidetaan ja niin edelleen. Niin edelleen. Se olisi varmasti eduksi. Kiitos. Paljon kiitoksia. Puhun varmasti edustaja Jolin kanssa, mutta ehdottaisin, että jos meillä on yhdeksän jäsentä, niin voimme pyytää puheenjohtajakokouksesta, että se jaettaisiin Dontin järjestelmän mukaan poliittisille ryhmille ja sitten sopiva sekoitus eri valiokuntia. Se olisi varmasti paras tapa. Sopiikohan tämä yleisesti ottaen? Madame Gomez. Edustaja Gomes. With your proposal that... Kyllä tuo ehdotus sopii. Painottaisin vain sitä, kuten Alexander sanoi, että on painotettava sitä roolia, joka vielä on ollut, kun on tuettu kansalaisyhteiskuntaa, järjestöjä ja niin edelleen. Tämä juuri osoittaa, mitä demokratiarahasto EUn puolelta voisi tehdä and, NDI on saatu nopeasti paikan päälle ja meillä ei ole samanlaista mekanismia vielä, emmekä voi siis toimia samoin. Kiitos. Ilman mikrofonia. Uh, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ihan selkeytyksen vuoksi. Sanoit yhdeksän paikkaa. Minun on annettu ymmärtää, että kaksi paikkaa sen viran puolesta DRO ja oikeus- ja DEVE-valiokuntien puheenjohtajille. Onko näin, toimisiko DON systeemi yhdeksälle vai seitsemälle? Jos se toimii seitsemälle, en ole varma, saako ryhmämme mitään. Ja vihreät voisivat saada kaksi paikkaa. En pääse kykene laskemaan, en tunne DON järjestelmää niin hyvin, mutta vaatisin, että jos Dontia käytetään, niin käytetään sitä yhdeksän eikä seitsemän suhteen sen jälkeen, kun kaksi paikkaa meni puheenjohtajille. Just uh, two Greens. Trans. Ei ainoastaan kaksi. Vihreä vaan kaksi naista. Tämän pitäisi vakuuttaa. No, ei vaan kaikki yhdeksän Dontin mukaan. Tämä olisi ajatukseni. Jos viran puolesta siellä on ihmisiä, niin tämäkin otetaan ryhmän kiintiöstä. Meidän pitää löytää kompromissit muuten tämä tuskin onnistuu. Tuo Balkanin työryhmä, eikö silloin tehty samalla tapaa? Eli viran puolesta siellä olevat ovat ryhmän nimissä myös. Muuten joudutaan ehkä tilanteeseen, jossa viran puolesta ikään kuin pienemmät ryhmät ovat yliedustettuina. Tehdään näin. Next meeting. Seuraava kokous huomenna jo. Tämä mainitsinkin jo aluksi tämän seikan, mutta jos haluamme lyhyesti kuulla neuvostosta, sitä ei voida vielä tehdä. Joten huomenna ulkoministeri tulee tunniksi kertomaan tuloksista. Toivon, että ainakin muutama jäsen voi siihen kokoukseen tulla. Loistavaa päivää. minun on hyvä päivä tänään, kun minä olen nyt neljättä kertaa isoisä. Minulle siis iloinen päivä.